neuvostolta pyynnön kirjallisesta käsittelystä siitä, että annetaan suostumus Euroopan unionin nimissä koskien kalastussopimusta koskien laivoja, jotka ovat Bolivian tasavallan lipun alla ja, ja koskee Ranskan Gajanan yksinomaista talousaluetta. kirjallisen menettelyn käyttö on tarpeellista neuvoston mukaan. Tästä ehdotuksesta äänestetään huomisen istunnon alussa. Eli tämä erityinen kirjallinen menettely. Seuraava tiedonanto olen saanut vihdeiden ryhmältä koskien kauppasopimusta